So can we start, concentrate on the last point, uh, the macro assi uh, financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan, and I would like... No niin, eli jatkamme nyt, ja seuraavaksi puheenvuoron saa Neits. Uh, uh, Kyllä, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Intavaliokunnan esittelijän kanssa olemme valmistelleet tätä mietintöä. Meillä oli yhteensä 20 tarkistusta, jotka esitettiin minun mietintööni täällä valiokunnassa ja kiittäisin kollegoja, jotka ovat tarkistuksia esittäneet. Olen suurimman osan kanssa samalla linjalla, paitsi Laurence Stasson tarkistus 14. En voi hänen tarkistuksiaan tukea, ne ovat täysin negatiivisia. Ja tarkoituksena on vain romuttaa koko ajatus siitä, että antaisimme mitään tukea Jordanialle. Uskon, että tässä halutaan rangaista Jordania siitä, että se on muslimi maa. Inta ja budjettivaliokunnan kollegoiden kanssa keskustelimme kaikista taloudellisista seikoista, kun luonnollisesti ovat tärkeitä ja talousarvioseikoista, mutta tällä AFETissa meidän suhteemme haluaisi muistuttaa siitä, että Jordanialle on aivan välttämätöntä saada rahoitusapua, taloudellista apua näinä vaikeina aikoina. Kahdesta syystä ensinnäkin Jordania kuninkaan toiveen vuoksi toteuttaa hyvin suuria poliittisia uudistuksia, eivätkä nämä uudistukset saa täyttä tukea maassa. Siellä on ryhmiä, jotka haluaisivat säilyttää nykyisen tilanteen. Uskoakseni tulevaisuuden kehityksen kannalta olisi hyvä, että me osoittaisimme tukea tälle uudistusprosessille, joka on käynnissä. Onneksi se on ollut rauhanomaista enimmäkseen tähän mennessä. Tämä oli siis ensimmäinen syy. Toinen syy on se, että Jordania on saanut valtavan virran pakolaisia Syyriasta alueelle Syyrian konfliktin vuoksi, ja tämä pakolaisvirta luo valtavia paineita Jordaniaan, väestöpaineita, taloudellista painetta. Kuten voitte kuvitella, jordanialaiset itse eivät aina ole tyytyväisiä tähän valtavaan pakolaisvirtaan. Huolimatta siitä, että Jordanian viranomaiset tekevät kaiken mahdollisen, jotta voisivat auttaa pakolaisia, he tarvitsevat kipeästi taloudellista tukea. Mielestäni Euroopan unionilta olisi järkevää tukea tätä ehdotusta ja tätä luonnosta. Kiitoksia. Work on this. Kiitoksia Neits tästä lausunnosta. Ja sitten kollegat voivat käyttää puheenvuoroja tästä asiasta. Kukaan ilmeisesti ei halua puhua. Täällä on myöskin komission edustaja paikalla. Ehkä hän haluaisi sanoa pari sanaa. Eli Temprano Arroyo, onko näin? First of all, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää Neitsiä tästä lausunnosta ja erityisesti tuesta ehdotukselle. Me arvostamme tätä lausuntoa. Jordanian tilanne pahenee. Esimerkiksi Syyrian kriisi pahentaa tilannetta ja myöskin epävakaus Sinain alueella. Ja se johtuu Egyptin tilanteesta ja Jordania on joutunut korvaamaan Egyptin kaasun muilla polttoaineilla. Ja nyt kun katsotaan, mitä Egyptissä on tapahtunut, niin ne toimitukset keskeytyvät kokonaan heinäkuussa. Tämä vaikuttaa vaihdetasoon ja 18,5 prosenttia ja 10 prosenttia bruttokansantuotteesta on nyt alijäämä. Ja tämä olisi EUn ensimmäinen toimi makrotaloudellisen avun alalla. Ja tämä on tärkeää myöskin EUn uskottavuuden osalta tässä siirtymävaiheessa. Ja sitten konkreettisemmin näistä tarkistuksista haluaisin keskittyä yhteen, tarkistus 5. Ja siinä puhutaan näistä äh, hakukelpoisuuskriteereistä, mutta myöskin puhutaan siitä, että pitää tukea taloudellista vakautta ja tämä on hyvä tavoite ja uskomme, että sitä voitaisiin korostaa johdotosakappaleissa, mutta tässä muodossa tässä voi saada käsityksen, että se on ehdot, yksi ennakkoehto, mutta tästä ei kuitenkaan ole mitään sopimusta parlamentin neuvoston välillä. Kyse on maasta, joka kuuluu naapuruuspolitiikan piiriin, joten tähän pitää tehdä pieniä muutoksia. Sitten tarkistuksessa viisi on puhuttu kuninkaan roolista. Me... No tämä nyt ei ole mikään suuri ongelma, tämä viittaus, mutta korostaisin vain kuinka tärkeää on edetä mahdollisimman pikaisesti, jotta EU voi antaa tukea Jordanialle. Ja lopuksi sanoisin, että tämä, tätä apua on perusteltu osittain pakolaistilanteen nojalla, joten se pitää nähdä myöskin osana tätä kokonaisvaltaista EUn reagointia, mitä tulee Syyrian naapurimaiden tilanteeseen nyt kriisin seurauksena. Eli tämä on siinä mielessä hyvin tärkeä operaatio. Kiitos. And... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli sanoisin, että tästä äänestetään valiokuntakokouksessa 10. lokakuuta. Tämä oli aamupäivän viimeinen kohta esityslistalla. Eli hyvää ruokahalua ja nähdään sitten taas iltapäivällä. Kiitos.